When we move on to the explanation of votes. Sen jälkeen äänestysselitykset. Αιτιολόγηση ψήφου για την κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου Eli äänestys, joka liittyi Liettuan tilanteeseen jälkeen, kun siellä hyväksyttiin laki alaikäisten suojelemisesta. Eli minuutti kullekin. Olkaa hyvä. Kellam. Kellam. Is Mr. Kellam here? Onko Kellam paikalla? Where is it? Where is it? can see. Please. Mr. President. Puhemies. Kiitoksia kovasti. Haluaisin sanoa, että äänestin vastaan. Äänestin tätä liettua päätöslausumaa vastaan, koska mielestäni tämä päätöslauselma oli ennenaikainen ja epätasapainoinen reaktio lakiin, jota, joka ei ole vielä edes astunut voimaan. Ihmisoikeudethan kuuluvat unionin toimivaltoihin, mutta tässä tapauksessa kyse on kyllä, ollaan kyllä jo aika lähellä jäsenvaltion suvereenisuuden kolhaisemista. Ja siksi olen vastustanut tätä päätöslauselmaa. Toki mielessäni on myös se, että tällä olisi ollut kielteinen vaikutus Irlannin kansanäänestykseen. Tämä olisi ollut huono esimerkki siitä, kuinka jäsenvaltion suvereenisuuteen voidaan väärin, jota voidaan kaltoin kohdella. Ten Sonik. Panie przewodniczący, głosowałem przeciwko mm, tej rezolucji, dlatego äänestin päätösasema vastaan, koska Liettua pystyy yksin hoitamaan tämän ongelman. Liettuan presidentti on perustanut erityiskomitean, joka tarkastelee tätä lakia, joka joka tapauksessa astuu vastaan vasta ensi vuonna. Mielestäni tämä on myöskin aika suuri puuttuminen meistä itsenäisen valtion asioihin. Lisäksi päätöslauselmassa oli mukana kohta, jossa todettiin, että meidän pitäisi pyytää lausuntoa perusoikeusvirastolta. Tämän viraston toiminto ei ole tehdä lausuntoja joidenkin tiettyjen maiden tilanteesta. Se olisi vaarallinen ennakkotapaus. Εάν είναι sitten Harkin. Yksi minuutti. Okay. Ο, Hyvä puhemies, minä olen innostunut eurooppalainen ja kannatan Euroopan perustuslakia ja myös Lissabonin sopimusta ja minä taistelen myös ihmisoikeuksien puolesta, mutta tämä päätöslauselma aiheuttaa haittaa Euroopalle erityisesti nyt Irlannin kansanäänestyksen kynnyksellä ja myöskin se hyödyntää ihmisoikeuksia ideologisiin tarkoitusperiin. Tämä asia ei liity mitenkään nyt ihmisoikeuksiin ja se ehkä puolustaa Liettuan lasten ihmisoikeuksia, mutta kaiken kaikkiaan tässä nyt aiheutetaan ideologista haittaa ja tällä päätöslauselmalla me todella olemme ha- aiheuttaneet haittaa eurooppalaisille ihmisoikeuksille. Kleis, Kiitoksia, Kleis, yksi minuutti. Siihen. voorzitter onze litouwse vrienden zullen het zich. Niin, kiitoksia. Liettualaiset ystävämme varmasti kuvittelivat, että Eurooppa olisi erilainen vapauduttuaan neuvostovallan ikeestä. Heistä on tullut nopeasti eurooppalainen valtio, pitävät Eurooppaa vapaiden maiden liittona. Mutta nyt näyttää siltä, että Liettuan parlamentti, joka on äänestänyt lain alaikäisten suojelemisesta, voivatkin huomata, että olevat tulleet ö, tuomituiksi. Heidät on asetettu, pistetty häpeäpaaluun. Ei tämä kyllä varmasti ole omiaan parantamaan mielipiteitä. Ihmisoikeuskomissaarin tulisi pikemminkin vahvistaa meitä kun tällä tavalla toimii huonosti. Sitten Hannan yksi minuutti. Mr. President, see how... Puhemies, kun nähdään, miten nämä eu säännöstö kasvaa ja miten Bryssel levittää lonkeroitaan joka paikkaan. Alaikäisten suojelu, se on monille äänestäjille hyvin eettinen ja tärkeä kysymys. Jos me täällä Euroopan parlamentissa katsomme, että me teemme lainsäädäntöä kansallisvaltioille, niin mitä järkeä niillä sitten enää on olla olemassa? Eli haluan tehdä kanta nyt täysin selväksi. Kun Iso-Britannia teki samantyyppisen lain, seks, kohta 28, olin ainoa konservatiivi, joka vastusti sitä. Olin ennen puolettani ajamassa homojen oikeuksia ja siviililiittoja – No nyt muukin puolestani on yhtynyt tähän kantaan, mutta en ole liettualainen lainsäätäjä. Ihmiset, jotka määttävät tästä Liettuassa, ovat ne, jotka ovat jotka ovat vastuullisia tämän maan demokraattisissa rakenteissa. Jos me emme kunnioita sitä, sitten voimme unohtaa kansalliset parlamentit, tehdä niistä museoita. Kiitos. Kiitoksia. Sitten äänestysselitykset liittyen maidon tuotannon kriisiin. Jär, yksi minuutti. Kiitokset puhemies monien maataloustuottajien elämä on nyt elinkeinon vaarassa ja nyt sitten tämä päätöslauselma ei ollenkaan auta. Olen hyvin pahoillani siitä, että vihreiden puolueryhmä ei osallistunut tämän päätöslauselman tekemiseen. Täytyy sanoa hyvin selkeästi, että pelkästään tämä kriisi ei ole voitettavissa komission toimenpiteillä. Meidän täytyy lisätä maidon myöskin kulutusta, täytyy edistää myyntiä sen sijaan, että varastointia edistetään. Ja sitten maidon jauheen käyttö myöskin rehuna, selkeät hinnat, myöskin äh, tiettyjen juustomerkkien selkeämmät merkinnät ja muitakin toimenpiteitä on jo pidemmän aikaan kaavailtu, mutta niitä ei ole toteutettu. En ymmärrä aivan täysin komission linjaa. Haluaisin ehdottaa komissiolle, että se hyvin nopeasti pistää toimeen nämä päätöslauselman ajatukset. Kiitoksia sitten Nicholson. Hän ei ole paikalla. Eli seuraavaksi Flashak. Είναι εδώ Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit mé hlasování ke krizi v odvětví. Niin, hyvät kuulijat, haluaisin esittää äänestysselitykseni tästä maidon tuotantokriisistä. Minä äänestin tyhjää. Mehän tiedämme, että tilanne tällä sektorilla on kriittinen. Kuluttajahinnat ovat menneet 40 14 prosenttia ylöspäin, mutta hankintahinnat ovat laskeneet 30 prosenttia ja monet maidon tuottajat ovat vararikon partalla, muun muassa Tsekin tasavallassa. Suurin ähm, maidon tuottaja on sanonut, että 15 muutakin maidon on jo vararikon partaalla, mutta meidän täytyy mm, ottaa pitkän tähtäyksen lähestymistapa tähän ongelmaan. Emme voi lyhyen tähtäyksen keinoin ratkaista ongelmia, tällaiset varastointifasiliteetit ja muut, nämä tuhoaisivat markkinat. Me tarvitsemme tasapuoliset olosuhteet kaikille jäsenvaltioiden maidontuottajille, eikä ainoastaan maidontuottajille. Kiitoksia sitten Sobermeier. Yksi minuutti. Äh, Kiitokset puhemies. Kiitos mahdollisuudesta selittää äänestyskäyttäytymistäni. Komission äh, ehdotus on ihan järkevä mutta täytyy kuitenkin sanoa, että hintojen lasku ja syyt, jotka siihen ovat johtaneet, eivät ainoastaan selity kysynnän ja tarjonnan lailla, vaan nyt täytyy myöskin huomioida Itävallan maanviljelijöiden tilanne. Maataloustuotannot Itävallassa eivät voi kilpailla Pohjois-Saksan tai Alankomaiden tuottajien kanssa, ja tässä on selvää epätasa-arvoa ja tilanne on sellainen, että monien täytyy luopua elinkeinostaan ja sillä on taas kulttuurisiakin vaikutuksia. Minkälaisia vaikutuksia tällä kaikella on sitten elintarvikkeiden laatuun, sen voi ihan kuvitella. Kiitoksia sitten Burgesi yksi minuutti. Questi giorni si attua in tutta Europa la protesta. Viime päivinä olemme nähneet, miten protestoitu maitosektorin puolesta nyt, kun hinnat ovat laskeneet ja EU ei ole riittävästi puuttunut asiaan. Meidän pitää pelastaa nyt tämä teollisuus eikä vasta myöhemmin. Mielestäni meidän tulee välttää väärennettyjä tuotteita. Me haluamme tuoretta maitoa ruokapöytäämme. Me haluamme hyviä, puhtaita tuotteita, emmekä mitään väärennettyjä tuotteita, jotka tuodaan muualle. Padanian alueella ja muuallakin on jo maitoa tuotu muualta. Ja meidän täytyy nyt panna tämä merkille. Me kaikki haluamme tuoreita tuotteita, tuoretta maitoa. Katsokaa tätä. Nämä tulevat omilta alueiltamme ja meidän pitäisi kaikki juoda oman alueen maitoa ja jossa me juomme maitoa nyt näiden tuottajien puolesta. Meidän pitää puolustaa heitä Euroopan komission Euroopan komissio on sulkenut pois juuston ja voin. Minusta on epäreilua, että juot sillä maitoa, ettekä jaa puhemiehen kanssa sitä. Morvai for one minute. Morvai yksi minuutti. Olyan időket élünk, kedves elnök úr, amikor még a gazdag nyugati országokban is... Mint... Kiitoksia puhemies. Me elämme nyt aikoja, ja myös rikkaissa maissa ihmiset tekevät itsemurhia joka päivä. Ja kyse on maidon tuottajista, jotka eivät enää pysty selviämään. Eli äänestin kyllä näissä sekä kummankin Castron mietinnön osalta, koska asia on kiireellinen. Meidän on todella tehtävä jotain. Me kaikki tiedämme, että maito ja maitojauhe ja voi, joita tällä hetkellä on interventiovarastoissa, kaikki nämä tuotteet otetaan käyttöön ja ne laskevat edelleen hintoja ja se tuottaa lisäongelmia. Ja myöskin haluaisin sanoa, että tällä autetaan suuria tuottajia eikä pieniä tuottajia ja teidän ei pidä unohtaa, että pientuottajat tarvitsevat tukea voidakseen selvitä, ja suurtuottajat kuitenkin selviävät. He tarvitsevat meitä voidakseen lisätä voittojaan. Meidän täytyy todellakin muistaa, että kyseessä on ihmisten elämä, eikä pelkästään ajatella VTOn sääntöjä. Ja olen samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka puhuivat ennen minua. Meidän pitää syödä sitä, mitä tuotamme paikan päällä. Jos Hannan jäänellä Hannan yksi minuutti. Mr. President, like... Puhemies, muidenkin tavoin minä olen tietoinen eh, tämän kriisin mitasta. Jokainen jäsen, joka edustaa maanviljelijöitä, tietää tämän, mutta kriisi on tulosta meidän omasta ympistämme. Sillä on ollut mie- erittäin pahoja seuraamuksia muun muassa Britannian ö, eh, maanviljelijöille, eikä ainoastaan heille, vaan myös kuluttajille, veronmaksajille, myös kolmansien maiden köyhille, jotka eivät enää saa ylijäämiä itselleen. Me olemme menossa kohti Euroopan unionia, jossa me olimme pois tilanteesta, jossa meillä oli sellaisia tukia, jotka olivat haitaksi ympäristölle, mutta, mutta nyt olemme palaamassa tälle linjalle. Meille, meillä on mieletön määrä brittiä prosentti maidontuottajia, jotka käyttävät maitoa lannoitteena tai pistävät sitä viemäristä alas. Ja sitten muualla Euroopan unionissa sama linja jatkuu. Me olemme juuri pääsemässä oikealle raiteelle ja nyt haluamme takaisin sillä. Jos joku väittää, että Euroopan unioni tekee oikein tällä tavalla hajottamalla toimivaltoja, niin katsokoon ympärilleen. Kiitos sitten Kamal yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Viime viikolla Beatlesin albumeita julkaistiin uudelleen digitaalisesti remasteroituina versioina. Ja nyt keskustellaan sitten maitokiintiöistä remasteroituna versioina. No nämä nyt ehkä ovat ihan samanlaisia asioita, mutta kun ajatellaan yhden Beatlesin laulun nimeä Back in the USSR, mielestäni tämä vetää, tekee yhteenvedon tästä tilanteesta. Ja meillä on järjestelmä, missä kiintiöt ja hinnat päätetään byrokraattien tasolla ja siihen eivät vaikuta kuluttajien tarpeet. Meillä on järjestelmä, missä kuluttajat maksavat kaksi kertaa – näistä korkeista hinnoista ja korkeista veroista johtuen. Järjestelmä ei puuttunut asiaan, kun hinnat olivat korkeita. Ja viime kauden lopulla Martin Short sanoi, että sosiaalidemokraat, EPPstä oli tulemaan sosiaalidemokraattisempi. Ja hänen ulemansa on nyt edennyt ja näemme, miten EUsta on tulossa neuvostomallinen. Haluammeko todellakin EU, EUsta neuvostoliiton tyyppistä aluetta? Kirjus Rode, please. Kiitoksia. Ja sitten vielä Rod. Tack. Fra dansk liberal side, der øh, har vi stor sympati med de landmænd, som står... Kiitokset. Meillä on äh, suurta myötätuntoa maanviljelijöitä kohtaan ja meitä kiinnostaa myös kovasti auttaa heitä. Täällä on sanottu, etteivät lyhytaikaiset toimet ratkaise mitään. Ne päätyvät aina siihen, että niistä tulee pysyviä. Sen me tunnemme täältä ja myöskin kansallisista parlamenteista. Se merkitsee sitä, että tämä päätöslauselma suosittelee komission ryhtyvän toimiin, mutta se johtaa jatkuviin toimenpiteisiin sen sijaan, että tehdään kunnon uudistus meidän täytyy hylätä siis tämä päätöslauselma siksi. Ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα στο τελευταίο ψήφισμα για την ενεργειακή... Kiitoksia. Sitten päätösasmaesitys energiavarmuudesta. Täällä on kaksi puhujaa. Palgitis, yksi minuutti. Puiste? Ah, no. I'm here. Puhemies, hyvät kollegat. Äänestin puolesta, koska energian huoltovarmuus on erittäin tärkeä asia Euroopan unionin jäsenvaltioille. Hiljattain tapahtunut Ukrainan ja Venäjän kriisi osoitti, minkälaisia ongelmia energiasektorilla on, ja osoitti myös sen, että miten tietyt jäsenvaltiot ovat erittäin, ovat täysin riippuvaisia yhdestä maakaasun tuottajasta. Meidän täytyy, meidän täytyy ehdottomasti saada aikaan kattava energiapolitiikka, joka perustuu solidaarisuudelle ja lähteiden monipuolistamiselle. Haluan kiittää komissaaria ja erityisesti Ruotsia puheenjohtajavaltiona, jotka ovat esittäneet Itämeren strategiaan se myötävaikuttaa sitä, että voimme paremmin ja tehokkaammin saavuttaa yhteiset tavoitteet. En ole, olen vakuuttunut siitä, että jos tämä strategia täytäntöönpanon asianmukaisella tavalla, siitä tulee erittäin tärkeä alueellisen menesty, menestyksen tekijä. Ja lopuksi haluaisin pyytää komissiota ottamaan johdot käsinsä Itämeren strategian täytäntöönpanemisessa niin, että yksittäisten jäsenvaltioiden intressit eivät pääse jylläämään. Kiitos. Ja sitten Sonic lopuksi, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän päätösasman puolesta, koska energiakysymys on hyvin merkittävä solidaarisuuden osoitus Euroopassa. Jäsenvaltioiden on tehtävä näissä kysymyksissä yhteistyötä ja energiapolitiikka on yhdistettävä ulkopolitiikkaan. Komissio on myöskin tarkasteltava eri tasoja energiaturvallisuuden alalla eri jäsenvaltioissa kun torjumme ilmaston lämpimisestä, silloin rahoitustilanne saattaa muuttua dramaattisesti ja hinnat nousevat merkittävästi. Meillä pitää olla yhteistä eurooppalaista politiikkaa näissä kysymyksissä. Komissio on todettava selvästi, että siellä torjutaan jäsenvaltioiden itsekyyttä vastaan, jotka pitävät vaarattomana sitä, sitä, että luotamme vain yhteen kaasuntuottajaan eli Venäjään. Meidän pitää toimia ja me tarvitsemme poliittista tahtoa, joka ilmaistaan selkeästi komissiossa. Kiitos. Eh, Mr. Kiitoksia. Sitten Matula, hetkinen. Teidän pitää pyytää tätä lisää äänestystä ennen äänestyksiä No, tällä kertaa nyt sallin tämän, mutta muistakaa tämä ensi kerralla. Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție. Kiitoksia, puhemies. Äänestin tämän ääne, päätöslauselman puolesta. Miksi? Siksi, että Euroopan unioni on riippuvainen energian tuonnista ja energian käyttökin on kasvussa, mutta äm, resurssit ovat rajalliset. Meidän täytyy monipuolistaa lähteitä ja myös kuljetusreittejä. Samanaikaisesti tarvitaan jäsenvaltioiden välinen, väliset interkonnektiot. Ja sen vuoksi kaasuputki Romanian ja Bulgarian välillä on erittäin hyvä esimerkki. Jos puhutaan sähköenergiasta, niin tällä hetkellä voidaan hyötyä että voidaan käyttää energiaa tietämättä välttämättä, mikä on kuljetusreitti ja tuottaja. Haluamme saman tilanteen myös maakaasun ja öljyn suhteen, eli että meidän ei tarvitse olla huolissamme. Haluan, että myös uusiutuvia energialähteitä monipuolistetaan. Kiitos. Kiitoksia. Istunto keskeytyy ja jatkamme kello 15 ja keskustelemme silloin taifuunista.